nopeasti voimaan. Kiitos, kiitos kaikille aktiivisesta osaistamisesta Eurosuura-asetuksesta äänestetään huomenna ja toivottavasti silloin se saadaan myöskin nopeasti käyttöön. Kiitoksia. Kollega Mölder, keskustelu päättyy tähän. Äänestämme tästä huomenna kello 12. Seuraavaksi esityslistalla on komission julkilausuma, joka koskee SWIFT-sopimuksen keskeyttämistä NSAn harjoittaman valvonnan vuoksi. Ensin annan puheenvuoron komission jäsen Malmströmille. Ladies and gentlemen. Kiitos, rouva puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Olen ilmoittaa teille, että toimista olen päättänyt ryhtyä. Ajattelen lehdistössä oletta väiteitä siitä, että Yhdysvaltain kansallinen tulevaisuusvirasto NSA mahdollisesti on saanut tietonvaihtoa, joka perustuu tietoita välitään SWIFT-sopimuksen puitteissa – Muistan, että minä kävin kansallisvalkouksen valiokunnassa ja kävin ilmoittamassa siitä, miten seurataan tätä asiaa, joka on tietysti erittäin huolestuttavaa. Keskustelut jo olivat hyödyllisiä ja osoittivat, että on tarvetta tehdä saada selkeyttä tietyissä asioissa. Kun ensimmäiset syytökset ilmastuivat lehdissä, kuten kerroin teille tuolloin, kun tapasimme, lyhyin välttämättä toimiin. Heinäkuussa lähetin ensimmäisen kirjeen amerikkalaiselle vastapuolelle ja syyskuun 11. päivä otin yhteyttä eh, herra Cohenin valtiovarainministeriössä ja totesin, että tarvitsen laajempaa tietoa siitä, mitä on tapahtunut. Seuraavana päivänä lähetin kirjan, jossa pyysin, että avataan konsultaatiot artiklan 19 pohjalta eh, sopimuksessa. Tämä on siis menettely, jonka säätel, joka on säädelty sopimuksessa siltä varalta, että on kysymyksiä tai asioita, jotka pitää selvittää olen myöskin ilmoittanut kirjeen 23. syyskuuta kansanvaloksen valiokunnalle ja sain vastauksen amerikkalaisesta viranomaista, jossa oli joitakin selityksiä, mutta erinäisiä kysymyksiä edelleen avoimiksi. Siksi tänä maanantaina tapasin sihteeri Cohenin Brysselissä. Pidin arvo sitä, että hän saapui huolimatta budjettiongelmista Yhdysvalloissa. Me kävimme avoimen pitkän keskustelun ja kävimme lävitse lukuisia kohtia. Tuon kokouksen aikana sihteeri Cohen vahvisti sen, että sillä tien kun tämä M, tämä sopimus tuli voimaan. Eh, He also said that... TFTP-sopimus tuli voimaan Yhdysvaltain hallitus eh, mm, mm, ei ole käyttänyt Swiftia tiedon keräämisen. Mä saada tämän vahvistuksen vahvistettuna kirjallisena häneltä. Keskustelimme myös yksityiskohtaisesti siitä, millä tavoin Yhdysvallat saa rahoitustietoa SWIFT-muodossa, jota käyttävät rahoituslaitokset kautta maailman. Tästäkin minä pyysin lisäselvitystä kirjallisena, jotta voisin olla täysin varma siitä, että nämä mekanismit eivät ole ristiriidassa TFTP-sopimuksen kanssa. Ja tässä vaiheessa olen ollut yhteydessä Swiftin ja Yhdysvaltain hallituksen kanssa, jotka ovat ole kuitenkaan äh, osoittaneet, että TFT-sopimusta olisi äh, rikottu. Kiitos. Sitten lisäselvityksiä tarvitaan kuitenkin ennen kuin voidaan vetää täydelliset johtopäätökset konsultaatioiden kanssa, jotka me Yhdysvaltojen kanssa Tämä asia edelleen meille kaikkein tärkein henkilöstölle, niin myös kaikkein tärkein tulemme kokoamaan kaiken tiedon, mitä tarvitaan lähitulevaisuudessa. Ja tulemme tietysti varmistamaan sen, että tulemme täysin perillä jatkokehityksestä ja näiden konsultaatioiden tuloksesta. Kiitos. Thank you very much, Commissioner. Kiitoksia kovasti komission jäsen. Seuraavaksi poliittisten ryhmien puhujat. Ensin Diaz de Mera EPPstä. Kiitoksia puhemies. Edellisessä täysistunnossa, kun keskusteltiin sisäisen turvallisuuden strategian tulevaisuudesta, sanottiin, että terrorismin vastaisessa taistelussa täytyy keskittyä ennaltaehkäisemistä. Tiedotusvälineet ovat tuoneet esiin kansalaisten huolenaiheita tältä osin, ja siksi tutkimme asiaa ja etsimme todisteita pakoilusta. Hyvä Malmström, te ja Europolin johtaja olette sanoneet, olette myös toistaneet tämän keskustelussanne Koenin kanssa, että tätä asiat ei ole pystytty todistamaan. Ja tämän epäilyksen takia on nyt ehkä liian pikaista tehdä sopimuksesta päätöstä. TFT Pllä pystytään arvioimaan terrorismin ryhmien liikkeitä. Esimerkiksi Breivikin tapauksessa Norjassa pystyttiin jäljittämään rahoitusta muutaman tunnin aikana. Haluan myös muistuttaa, että perussopimuksessa puhutaan siitä, että että mitä tehdään, jos toinen sopimuspuoli ei täytä kaikkia sopimuskriteereitä. Silloin voidaan toimia myös yksipuolisesti. On tärkeää lähteä oikaisemaan toimia. Ja huolenaihe, joka meillä on siitä, että mahdollisesti meidän oikeuksiamme ja yksityisyyttämme on rikottu, on oikeutettu ja järkevää. Ja siksi etsimme totuutta edelleen ja tutkimme ilman, että hätiköimme asiassa. Mutta hyvät naiset ja herrat, riskiä ei korjata niin, että tehdään ja luodaan uusia riskejä, jos ei ole todella vakaata perustaa toimille. Kiitoksia. Kiitos, Diaz de Mera. Teille on esitetty sinistä korttia. Stolonen haluaa sitä tehdä kysymyksen. Yes, Благодаря Kiitoksia puhemies. Haluaisin esittää kysymyksen herra Dias Meralle. Uskotteko te, herra Dias Mera, että tämä sopimus. Uskotteko, että tämä sopimus on kunnossa? Ja mitä, mitä mieltä te olette siitä, että amerikkalaiset rikkovat sopimusta? Ette tietenkään ole sanoa tätä ääneen, mutta eikö asia ole näin? Kollega Stoja. Kiitos, Stojanov. Jos olisitte todella kiinnittänyt huomiota siihen, mitä sanoin, niin tuskinpa tällaista nyt sanoin koska sanoin, että on perusteltu epäilys. Sanoin, että olemme huolissamme ja siksi parlamentti tutkii asiaa. Ja lisäsin myös, että olettamuksen takia ei voida keskeyttää sopimusta. Sopimus voidaan keskeyttää faktojen perusteella, mutta ei minkään pelkän epäilyn perusteella. Kiitos. kaksi minuuttia. puhemies. Rova Malmström, minä haluaisin vielä kerran muistuttaa siitä, että ennen äskettäisiä paljastuksia jo oli ongelmia tämän sopimuksen toimeenpanossa. Ja toiseksi haluaisin vielä kerran muistuttaa myös siitä, että jo paljon ennen tämänhetkistä sopimusta Yhdysvallat käytti SWIFT-tietoja, koska pal- palvelin oli Yhdysvalloissa ja tuolloin vain tuo palk- paljastui tiedotusvälineissä olleiden raporttien myötä. Nyt tiedotusvälineissä olleet uutiset, joissa oli vakavia syytöksiä, asettuu sopimus perinpohjaisesti kyseenalaiseksi. Te itse olette David Cohen lähettämänne kirjeen maininenne ja muotoilu vastauksessa on hyvin merkittävä, nimittäin että, että terrorismien Finna rahoitus torjuntaohjelmat ovat ja, ja SWIFT-tietojen saaminen, joita Swift on väline saada tietoja, joita muuta kautta ei saa, mutta mitä kautta sitten niitä muuta voitaisiin saada? Ja tämä täydettävä merkitys, että sopimuksen voimaantulon jälkeen ei oteta Euroopassa Swiftistä tietoja, mutta kenties matkalla kolmansiin maihin Swiftin kautta tai, Swiftin myötä, tai Swiftistä jossakin kolmannessa maassa. Se merkitsee minun mielestäni sitä, että tätä sopimusta ei voida jatkaa. Kollega Diaz de Mera sanoi, että meidän pitäisi nyt toimia äkkipikaisesti. Sopimuksen kohdistama arvostelu ja tiedotusvälineessä olevat raportit eivät ole mitään eilisin, eilen esille tuleita asioita. Haluan palata vielä kerran siihen, mitä komissio jo aikaa sitten lupasi, nimittäin sitä, että saadaan tietojen eh, kerääminen EUn alueella. 2011 tästä oli tarkoitus tehdä ehdotus, mutta tätä tietoa ei ole, tätä ei ole vieläkään tästä ja tämäkin on syy esittää arvostelua. Toimimmeko me nyt äkki yllättäen, jos vaadimme jotakin, kuten esimerkiksi sopimuksen jäädyttämistä? Emme suinkaan, sillä jos meillä on todisteita, silloin sopimusta ei pitäisi jäädyttää, vaan sopimus pitäisi irtisanoa. Minusta on oikein jäädyttää sopimus ja käyttää nyt tilaisuutta intensiiviseen selvitystyöhön ja myöskin Yhdysvaltojen painostamiseen, jotta saadaan todisteita siitä, onko tapahtunut rikkomuksia vai ei. Ja tällä välin me emme saa sallia sitä, että me Nimemme ja allekirjoituksemme annamme sen tarkoituksen, että kansalaisten tietoja Euroopassa käytetään väärin. Kiitoksia. Seuraavaksi Infeld. Um, Kiitos puhemies. Kansanpuolueen kollegani sanoi juuri, me tarvitsemme tosiasioita, eikä pidä tehdä hätiköitä ja johtopäätöksiä. Olen täysin samaa mieltä. Siksi on sitäkin kummallisempaa, että mitään tutkimusta ei ole suoritettu, ei minkäänlaista. Yksikään jäsenvaltio ei ole pyytänyt, että Europolin kyberrikollisuusryhmä, joka pitäisi tutkia asiaa, tutkisi asiaa. Jopa Alankomaiden hallitus, jossa kaikkein suurin Swift-serveri sijaitsee, on kieltäytynyt tutkimasta. Alankomaiden hallitus sanoo, että ei, ei, jätämme tämän asian asiantuntijoista muodostuvan työryhmän hoidettavaksi. Lukuisia serveritä palvelimia on suljettu ovien takana ja amerikkalaiset sanovat, että kaikki on kunnossa. Ei me tietenkään murtaudu teidän palvelintenne tietoihin, mutta kuitenkin riittävästi on näyttöä siitä, että ei pidä luottaa herra Cowenin partiopojan sanaan, eikä pidä luottaa niin julkilausumiin annettu Swiftin osalta, vaan pitäisi pikemminkin tutkia asiaa ja mennä näille palvelimelle ja tutkia, mitä siellä tapahtuu. Miksi jäsenvaltiot eivät ole pyytäneet Euroopalle tutkimaan Miksi emme pidä kiinni tästä? Miksi, miksi emme vaadi? Miksi ei komissiokaan vaadi sitä, että Alankomaiden hallitus tutkii paikan päällä, mitä on käytössä tapahtunut? Suoraan sanottuna, ei meillä mitään syytä luottaa enää amerikkalaisiin ja heidän sinisiin silmiinsä. Kyse ei ole pelkästään mediakirjoittelusta, vaan asiakirjoista, jotka herra Snowden on saanut käsinsä. Amerikkalaiset eivät koskaan kiistäneet sitä, että näin on. Amerikkalaiset vaan sanovat, että ei me ole laittomasti menneitä Swiftä palvelimen tietoihin, mutta he eivät ole sanoneet, että hei, näin on tehty. Tämä jo rikkoo sinänsä sopimusta. Olen täysin samaa mieltä kollega Sipperin kanssa. Mikäli emme nyt päätä sopimuksen lakkauttamisesta, niin ainakin pitäisi jäädyttäisi joksikin aikaa, niitä tutkimus saadaan toimitettua. Arvoisa komission jäsen sekä neuvoston edustaja, joka ei ole edes paikalla, niin kuin useinkaan ei ole paikalla. Kyse on koko joukosta kansainvälisiä sopimuksia, joka hyväksytty Lissabonin sopimuksen valossa. Nyt ensimmäistä kertaa meiltä pyydettiin hyväksymistä Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Ja sitten kun annamme shekin, meidät pelataan ulos pelistä. Mutta mikäli meiltä jatkossa pyydetään sopimus, sopimuksen hyväksymistä, niin totesi, että tämä sopimus on nyt tällainen ennakkotapaus. Nyt meidän pitäisi vaatia sitä, että sopimus keskeytetään ja mikäli komissio ja neuvosto eivät vastaa tähän vaatimukseen, tarkoittaa sitä, että parlamentti ei oteta vakavasti. Ja silloin emme anna tuleville sopimuksille minkäänlaista hyväksyntää. Kyse on demokratiasta Euroopassa. Kiitos. Seuraavaksi Albrecht vihreistä. Kiitos komission jäsen. Minun on sanottava, että olen hieman shokissa siinä, että niin tyy- tällä tavoin tyydytte Yhdysvaltojen hallituksen vastauksiin. En lähde nyt toistamaan sitä, mitä Sipö sanoi. Cohen sanoi, että TFTPtä käytetään SWIFT-tietojen käyttöön, jota ei saada muista lähteistä. Tämä oli sit- sitaatti. Eli on selvää, että Yhdysvallat todella pyrkivät välttämään vastuuta ja on selvää, että he eivät noudata SWIFT-sopimusta. He viittaavat viranomaiseen omis, omassa järjestelmässään, jolla on pääsy järjestelmään. Tässä on kylliksi syytä sopimuksen keskeyttämisen ja aloittaa todella, pitää aloittaa tutkimukset tästä. Olen shokissa myös siitä, että mikä lainvalvontaviranomainen tai hallitus ei e-, Euroopassa tai EUssa tutki näitä tietoja mahdollista kyberhyökkäystä niiden Swiftin tai henkilötietoihin EU:ssa. Eli meidän on todella parlamentissa otettava huomioon mahdollisuus siitä, että sopimus peruutettaisiin ja yhteistyö poliisiasioissa ja oikeusasioissa neuvoteltaisiin uudelleen Yhdysvaltojen kanssa, jotta voidaan taata se, että yritykset kuten SWIFT joutuvat kunnioittamaan tietosuojasääntöjä ja direktiiviä, joka meillä on voimassa, ja on varmistettava, että näitä sääntöjä noudatetaan entistä paremmin tulevaisuudessa. Kiitos. Seuraavaksi Kirkhope. Puhemies, komission jäsen on iloinen siitä, että meillä on tänään tilaisuus keskustella asiasta. Haluaisin pyytää komission jäseneltä ja parlamentilta, että uskooko hän, että se, että uhataan keskeyttää terrorismin vastaista lainsäädäntöä, on todellakin eurooppalaisten etujen mukaista. Turvallisuusviranomaiset ovat eh, sanonut, että ennessä asiakirjojen vuotos nöyryyden kautta on ollut suurimpia turvallisuusuhkia historiassa. En, y, y, Iso-Britannian viranomaisia mitä tätä lahjana terroristeille. Ja nyt olemme antamassa uuden lahjan niille, jotka ovat jatkuva uhka Euroopan turvallisuudelle. Tämä on täysin naurettavaa. Usein tämän talon ihmiset sanovat, että puhuvat kaikkien Euroopan kansalaisten puolesta. Minä haluan puhua niiden puolesta, jotka haluavat elää Euroopassa, joka on turvallinen heille ja heidän perheilleen kaikin Mokomin asianmukaisten asiantuntijaviranomaisten tulee tutkia tietosuojarikkomuksia kohdistuvat Euroopan kansalaisiin. Tämä parlamentti tulisi antaa parempaa suojaa kansalaisen vahvistaa tietosuojaa, mutta sitä tehdä tavalla, jossa kerätään kovia faktoja ja jätetään syrjään tällainen häikäilemätön päätöstenteko. Parlamentti, jos parlamentti haluaa, että sitä otetaan huomioon, sen täytyy olla vastuullisempi. Kukaan en kiistä sitä, että me olisi täällä puolustamaan kansalaisten etuja ja oikeuksia, mutta en tee niin, että vaaran heidän turvallisuutensa ja elämänsä. Minä en tule tukemaan mitään parlamentaarista tointa, joka ryhtyy tällaisiin toimiin ja jossa on näin vastuuton näkemys uskomattoman tärkeästä kysymyksestä ja, ja samalla kuitenkin vaarannetaan meidän kansainväliset suhteemme ja maailman turvallisuus. Vai aiommeko me keskeyttää kaikki sopimukset tai kaikki sopimuksemme aina kun jokin sanomalehti tai toisen ajattelija esittää syytöksiä. Mikä tapa ohjata Eurooppaa? Kiitos, Kirkhope. Intfeld haluaisi esittää teille kysymyksen. Hyväksyttäkö tämän kysymyksen? Yeah, I'm, I'm asking you whether you will... Niin. Kysyn, kysyn hyväksyttekö Intfeldin teille esittämän kysymyksen? I, I'm delighted to hear that you want kollegat, on hienoa kuulla, että haluatte tosiasiat tietoonne. Oletteko sitten samaa mieltä siitä, että pitäisi vaatia virallista tutkimusta, jonka Euroopan kyberrikosyksikkö tekisi voi, sinun puolueesi, teidän puolueenne, ystävän kuningaskunnan hallituksen missä voisi esittää tällaisen vaatimuksen. Mikä ette luota Euroopan parlamenttiin, niin ainakin voisitte luottaa Eurooppaan. Te sanoitte myöskin, että tämä on tärkeää, kun pyrimme suojaamaan turvallisuuteemme tai sitä rikollisuutta vastaan. Kun valtiosihteeri Koven totesi kirjassaan, että tietoa käytetään asioihin, asioiden hoitamiseen, jotka ei terrorismiin. Niin eikö tämä tarkoita sitä, että amerikkalaisen oikeus silloin heidän mielestään käyttää ti- näitä tietoja muuhun kuin terrorismin vastaiseen torjuntaan? Um, no, no, Sofi, sinä aina esität minulle kysymyksiä sinisen kortin varjolla. Tietystikin asianmukaisten viranomaisten täytyy aina tutkia syytöksiä epäilyjä. Olen tästä täysin samaa mieltä. Tämän kanssa minulla ei mitään ongelmaa. Minulla on kuitenkin ongelma sen kanssa, että lähestymistapa, joka tässä on omaksuttu, on erittäin puolueellinen. Aina kun jotain syytöksiä tai olettamuksia esitetään, silloin tehdään sen johtopäätös, että viraston tai tätä kamaa pitäisi tuomita ennen kuin minkäänlaista näyttöä tai todistusaineistoa. Minusta vaikuttaa siltä, että tämä on yhä yleisempää tässä parlamentissa. Omalta osaltani katson, että tällainen ei kerta kaikkiaan käy. Tämä ei ole meidän arvomme mukaista. Ernst. Kiitos. Seuraavaksi Ernst. Ja, vielen Dank. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat. Tänään vetää harjoittelemme samanlaista arvo, arvailua, joka liittyy Swiftiin. Aina sama juttu. Aina kun tämä aihe on esillä, voimme todeta, että me emme saa mitään todellisia faktoja pöydälle. Emme saa tosiasioita. Aina olemme tekemisissä mustan laatikon kanssa, monien salaperäisten ja sala, asioiden ja salailun kanssa. Ja tietosuoja-asiantuntijat, kuten saatoimme kuulla NSA-kuulemisessa, jotka eivät ollakaan varmasti ole vasemmistolaisia, he sano, kehottavat, että Euroopan unionin tulee keskeyttää SWIFT-sopimus, jotta voidaan nähdä, mistä on kysymys, ja ette ole valmistuneet tähän. Te vakavissanne väitätte, Rova Malmström, että ole mitään rikkomusta. Mikä todiste teillä tästä on? Kirje? Kirje, jonka te olette saanut. Onko tämä perusta, jonka pohjalta toimiin on ryhdytty? Mitkä selvitykset olette käynnistäneet? Mitä asiakirjoja teillä on? Mitä todisteita teillä on? Ette te missään muussa tapauksessa sallisi tätä, mutta nyt tässä te sallitte sen. Ja minun on sanottava, että kirje, kun lukee kirjeen, siinä ei ole pientä, pientäkään vivahdetta siitä, että pyritäisiin korjaamaan jotakin tai että nähtäisiin mitään ongelmaa. Pitääkö meidän hyväksyä tämä? Olemassa konkreettinen säädös SWIFT-säännöksessä, äh, eli artikla 21.1, joka mahdollistaa irtisanomisen milloin tahansa. En ymmärrä teidän kantaa. Tätä kantaa teillä olisi koskaan sinulla olisi kysymys jostakin muusta maasta. Minä en ymmärrä tätä. Ja jos nyt välittömästi ei irtisanon sopimusta, vaikka minä pitäisin sitä parhaana, olisi kuitenkin ainakin pohdittava sopimuksen keskeyttämistä. Mehän teimme tässä itsemme täysin hölmöiksi Euroopan kansalaisten silmissä. Kiitos. Seuraavaksi Morvai. Kiitos. Olen asiantuntija oli täysin vakuuttunut siitä, että lainrikkomusten yhteyksiä täytyy olla oikeudellisia seuraamuksia. Näyttää siltä, että olemassa sellaisia lainrikkomuksia Euroopassa, Euroopan unionin kansalaisia ja yrityksiä kohtaan, jotka toistuvasti eivät johda minkäänlaisiin seuraamuksiin. Esimerkiksi eh, raportti, joka, joka viittasi vuoden vuonna 2005 an, merkitsi sitä, että EU, Yhdysvalloissa harjoitettiin valtaisaa Euroopan kansalaisten valvontaa. Oliko tällä jotakin oikeudellisia seuraamuksia? Ei ollut, ei minkäänlaisia, mutta jos on ollut, ja olen ollut väärässä, komissio sen voi korvata. Siis on kuunnut jo kymmenen vuotta siitä, kun parlamentti on neuvotellut näistä ähm, suurista kidutuksista, joita on tapahtunut ja siitä, että Euroopasta on viety salaperäisellä tavalla poliittisia vankeja ja kuljettu tänne ja on harjoittu yhteistyötä paikallisten äh, hallitusten kanssa. Onko tällä ollut oikeudellisia seuraamuksia? Ei, ei niin minkäänlaisia. Se, että joku elämänsä vaarantain on paljastunut julkisuuteen sen, Eh, siis herra Snowden sen, että Yhdysvallat laittamalla tavalla on kaikkein luottamuksellisemmat pankkitiedot, raha, asioita koskevat tiedot kerännyt, jotka koskevat Euroopan kansalaisia. Kaikki merkit viitavat siihen suuntaan, että tästäkään ei seuraa mitään oikeudellisia seuraamuksia. Olemme tienneet tästä nyt erinäisiä kuukausia. Rova komission jäsen, minkälaisiin toimintaan kun Euroopan unioni tässä ryhtyä, jotta saadaan tiedot kokoon ja jotta sovelletaan asianmukaisia oikeudellisia seuraamuksia? Elfos vos. Kiitos, Recht herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Kiitos, puhemies. Ja vielä jälkikäteen hyvää syntymäpäivää. Nyt sitten itse asiaan. Sopimuksen arvo, SWIFT-sopimuksen arvo liittyy terrorismin vastaiseen taisteluun ja toisaalta myös tietosuojaan. Ja tällä hetkellä en todella ymmärrä, miten täältä pohjalta voidaan olettaa, että NSA-toimet johtaisivat sopimuksen keskeyttämiseen niin kauan kuin mitään ei ole todistettu. On tärkeää tarkkailla terrorismin äh, rahoitusta. Tässä mikään ei ole muuttunut. Ja olemme lähteneet aina siitäkin, että SWIFT-sopimus pitäisi keskeyttää ainoastaan siinä tapauksessa, että toteamme, että me pystymme toimimaan samankaltaisella tavalla. Näin ei kuitenkaan vielä ole. Ja siksi keskeyttäminen tai mikä tahansa sopimuksen osalta olisi turvallisuustilanteen osalta vastuutonta miksi vaadimme sopimuksen keskeyttämistä ylipäätään ennen kuin valiokunta on saanut tutkimuksensa ja tutkintansa päätökseen. Osoitamme täs, asetamme itse tämän kaiken kyseenalaiseksi, koska emme itse odota tuloksia. Meillä ei ole mitään todisteita toistaiseksi SWIFT-yritys on selvästi osoittanut meille, kuinka tiukat vaatimukset sen verkossa on henkilösuojan suhteen. Mitään ei ole pystytty vielä osoittamaan. Ja se, mitä mediasta olen lukenut, on, että tässä on viitattu nsa käsikirjaan ja SWIFTin valvontaan. Meillä ei ole siis minkäänlaista todistetta, vielä pari virkettä. Meillä on kuitenkin kaksi mahdollista toim- toimintatapaa. Miksi tässä haluttaisiin poistaa lailliset toimet ja näin taas mahdollistaa laiton tietojen käsittely? Jos MSA on kiertänyt toimia. Yes, that was one. Nyt saitte minuutin lisäaikaa. Joka tapauksessa Infeld haluaisi esittää teille kysymyksen, kollega Foss. Yes, thank you. Kiitoksia paljon, herra Voss. Kaikki puhuvat täällä tosiasioista. Hyvin paljon väittämiä on esitetty siitä, miten hyödyllinen ja tarpeellinen tämä tieto on terrorismin vastaista taistelussa. Nämä väittämät ovat täysin perusteettomia. Siitä huolimatta kysymykseni teille on seuraava. Tuleeko teidän ryhmänne ja teidän hallituksenne tukemaan Euroopanin kyberyksikön tekemää tutkimusta, koska te enkä minä. Kumpikaan meistä ei ole asiantuntija, kumpikaan ei ole käynyt Swiftissä, kumpikaan meistä ei nähnyt tätä palvelinta. Eikä pitäisi jättää varsinaiseen asiantuntijalle, IT-asiantuntijalle tämä tehtävä tutkia paikan päällä, onko tietoihin murtauduttu laittomasti. Tuetteko te tätä ehdotusta vai ette? Yes, Mr. Voss. Minä en voi havaita sitä, miksi Saksan hallitus viime kädessä ei ole kiinnostunut siitä, mitä on tapahtunut, joten tästä syystä en oikein pysty ymmärtämään, miksi tämä kysymys esitetään. Ja sen lisäksi minun sanottava, että mehän olemme kysyneet Swiftiltä tästä asiasta, ja Swiftillä on riittävää tietotaitoa antaa sen mukainen vastaus. He ovat itse sanoneet, että he pystyvät tunnistamaan tällaiset jäljet, ja tällaisia jälkeä he eivät ole löytäneet. Joten on yksinkertaista sanoa, että meillä tällä hetkellä ei ole mitään todisteita – ja jos me emme halua toimia eh, sopimusoikeudellista eh, sopimusta vastaan, jos emme halua toimia niin kuin mistä syytämme toisia, silloin pohjimmiltaan meidän täytyy pitää kiinni faktoista ja sanoa, että sopimus kyllä tai ei, enne saa kyllä tai ei. Okei. Okay. Kiitos. Sitten edustaja Moraes. Kiitos puhemies. Kollegani Rova Sipel esitti monet niistä huolenaiheista, joita ryhmälläni on. Haluaisin vain viitata tähän mahdolliseen tutkimukseen, johon herra Vos viittasi. Minä itse otin, esiin mahdollisuuden, että Euroopan kyberrikosryhmä tutkisi tätä, mikäli tiedustelutietoon on murtauduttu. Neuvosto ei ole paikalla, mutta mikäli vähintäänkin yksi jäsenvaltio pyytäisi tällaista tutkimusta, se voisi olla mahdollinen, mutta tästä nyt juuri kenkä puristaa. Herra Kökhoop viittasi siihen laajempaan eksistentiaaliseen kysymykseen. Pitäisikö tällaisia vuotoihin perustavia väittämiä lainkaan tutkia? Tästä herää kysymys. Voimmeko me tutkia tarkalleen, mitä on meneillään arvokkaan SWIFT-sopimuksen ympärillä? Herra Foss otti kuulokkeet nyt pois päästä, joten hän ei välttämättä tiedä, mitä minä sanon. Ehkä minä saan minuutin lisäaikaa sitten, kun hän tulee takaisin. No en minä varmaan saa lisäminuuttia, mutta antakaa minulle edes muutama sekunti. No, kukaan ei tarvitse ymmärtää, mistä minä puhun. Pointti nyt on se, että emme tiedä tarkalleen, mitä tapahtuu. Kukaan ei ole vannut mitään valaa, emmekä voi kuulustella todistajia. Joten me luotamme teihin komissiossa. Teidän pitäisi nyt saada mahdollisimman paljon tietoa. Sitten täytyy pohtia, mitä kannattaisi tehdä. Silloin täytyy tehdä poliittinen päätös, pitääkö sopimus lakkauttaa tai sen täytäntöpano keskeyttää joksikin aikaa. Enemmistöpäätös tähän tarvittaisiin nähdäkseni myöskin neuvostossa. Tämä on se mekanismi, jota tätä täytyy noudattaa. Uskon, että Rova Inhetfeld on oikeassa. Meillä on toimivaltuuksia myöskin tulevien sopimusten kohdalla. Ja tämä on se poliittinen painostuskeino, joka meillä on käytössämme. Tämä on tämä koko tilanteen loppu tulema. Tiedän, minulla on samaa mieltä siitä, että SWIFT on erittäin tärkeä meidän kannaltamme. Meidän ryhmämme oli mukana neuvottelemassa asiasta parlamentissa ja parlamentissa otamme tämän vakavasti. Ymmärrämme, mitä turvallisuusseuraamuksia tällä on ja otamme kaiken tämän vakavasti juuri näistä syistä. Haluaisimme mahdollisimman yksityiskohtaisen tutkimuksen asiasta. Tulemme sitten arvioimaan lopputulosta. Pyydän anteeksi puhemies ja sitten arvioimme tilannetta ja sitten tehdään poliittinen päätös siitä, pitäisikö tämä sopimus lakkauttaa tai sen täytäntöönpano keskeyttää väliaikaisesti määräajaksi. Tätä ei pidä hoitaa mitenkään sattumanvaraisesti päähänpistosta, vaan tämä on erittäin vakava asia, jossa täytyy tehdä asianmukainen päätös. Meijer. Kiitos. Sitten edustaja Meijer. Kiitos puhemies. Niin vähimmäisviesti, joka on ehdottomasti sopimuksen keskeyttäminen, sen jäädyttäminen. Ajattelen sitä vaatimustasoa, jota me, josta meidän eurooppalaiset täytyy pitää kiinni, jotta me voimme puolustaa omaa itsenäisyyttämme ja puolustaa ihmisoikeuksia Euroopan unionin puitteissa. Ajatellen sitä tietoa, minkä me täytyy puolustaa itsemme, ja on itseään selvää, että, että Yhdysvalloissa on tapahtunut suuria toimia, jotka ovat vakoilutoimintaa, joka on rikollista ilman minkäänlaista lupaa. Miltään kansainvälisellä taholta tämä on heidän ongelmansa. Mutta kysymys ei kuitenkaan pelkästään Euroopan unionista, vaan kysymys on koko maailmasta myöskin yhdessä Latinalaisen Amerikan kanssa. Ja ajatellen sitä erityissuhdetta, joka on hallitusten välillä, ajatellen sitä, mitä Dilma Rousseff Brasiliassa totesi, välittömästi sen jälkeen, kun hän saa samat tiedot, jotka meillä on, samat todistukset, jotka meillä on, jotka koskevat tätä vakoilua, hän vaati, että vastuun henkilö Yhdysvaltain hallinnosta antaa asiasta selvityksen ja korjauksen. Ja tämä on sellainen näkökanta, joka myöskin Euroopan unionin pitää ottaa itsekseen täytyy vaatia presidentti Obamalta, että etsitään se, joka on vastuussa asiassa. Kysymys on rikollista toiminnasta. Minun maassa ja muissa Euroopan maissa, jos joku harjoittaa vakoilua, hän tekee rikollisen teon. Kiitos. Seuraavaksi Ehrenhausa. Ja herzlichen Dank. Kiitos. Emme saa unohtaa sitä, miten sopimus syntyi. Joitakin vuosia sitten amerikkalaiset keräsivät laittomasti pankkitietoja eurooppalaisista. Tästä heitä ei rangaistu, vaan annettiin palkintoja ja tehtiin tästä laillista. Se, että sopimus keskeytetään, on mielestäni aivan selvää. Näin tulisi tehdä. Ja se, mitä kaipaan keskustelussa, on myös avoimuus, rehellisyys. On todettava, että jos sopimus keskeytetään, todella emme näinkään saa ratka- ratkaistua ongelmaa, koska ongelma on, että ihmisten tietoja käytetään kohteena, jota turvallisuusviranomaiset käyttävät. Näin rikotaan ihmisten perusoikeuksia eikä kunnioiteta heidän oikeudellista statustaan. Ihmiset alkavat pelätä ja tulevat epäileviksi. Me tarvitsemme laajaa visiota, joka on mahdollisimman suurin, suuri. Sellainen visio, kun löytäisimme Amerikan. Meidän on vastattava suurin kysymyksiin internethallinnoinnista ja infrastruktuurista ja internettaloudesta ja tietosuojaystävällisestä tutkimuksesta. NSAn herrat nauravat itsensä kuoliaksi, kun he kuuntelevat tätä meidän keskusteluamme. Kiitos. Seuraavaksi Van de Kamp. Rouva puhemies, kiitoksia paljon. Toden totta. Ensinnäkin toteaisin tavoistani poikilteen että haluan onnitella komission jäsentä siitä, että hän nähdäkseni on asian tasalla. Hän tietää, mitä hän tekee. Uskoakseni hän on puhunut amerikkalaisten kanssa. Uskotarova Malmström seuraa tarkalleen tilanteen kehittymistä. Minä tunnen hieman tämän TFTP-sopimuksen tausta ja tiedän, että Alankomaiden kansalaiset ovat erittäin huolissaan asiasta – siitä, mitä, siitä, mitä on tapahtunut ja tapahtuu edelleenkin. Me kes- olemme keskustelleet asioista, mutta NSAn edustajat eivät ole tehneet tästä yhtään helpompaa. Kun tarkastelemme sopimuksen soveltamisalaa, sen laajuutta ja kaikkea, mikä kuuluu tähän sopimukseen, siellähän puhutaan terrorismin vastaisesta taistelusta. Ehkä tämä on liian kapea katseinen ajattelutapa. Entä sitten taloudellinen puoli ja sitten poliittinen infrastruktuuri? Olettaakseni jatkossakin katsotaan, että juuri tästä on kyse. Kyse on kaiken tyyppisten asioiden jäljittämisestä ja tutkimisesta ja valvomisesta ja seuraamisesta. Yksityisyyden suoja täytyy varmistaa ja tämän tyyppistä taloudellista terrorismia vastaan täytyy myöskin taistella, mutta meillä ei ole välttämättä välineitä, kun vastassa on muu maailma. Ja myöskin tämä kaikki täytyy ottaa huomioon. Kiitos. Seuraavaksi Lopes Aguilar. Kiitos puhemies. Katsotaanpa. Riippumatta siitä, mitä kukin äänesti TFTP-sopimuksen osalta, tässä keskustelussa täytyy todella katsoa tosi asioita. Ja parlamentin ponnisteluista huolimatta ja siitä, kuinka miljoonat kansalaiset ovat huolissaan laajasta vakoilusta, niin emme voi tarkistaa faktoja, koska meillä ei anta siihen mahdollisuutta. Ainut varma se on, että NSA ei ole selkeästi kieltänyt sitä, että se ei käyttäisi SWIFT-tietoja muuhun kuin TFTP. -hän. Tämähän jo on, tulkinnan, on tulkittava sopimusrikkomukseksi, ja tämä on hyvin vakavaa. Tässä Surveillance Inquiryssa tutkimuksessa, jota Libe-valiokunta harjoittaa, Cohen eikä Swift ole millään muotoa kieltäneet tuloksia. Swift ei ole pystynyt varmasti sanomaan, että sen äh, tietojen, tietoja ei olisi käytetty kyber hyökkäyksen. Ja tämä on todella vakava ja siksi kysymys kuuluu, uskooko komissio, että on mahdollista että koska on selvää, että sopimusta on rikottu, koska täydellä varmuudella ei ole pystytty kieltämään, että SWIFT-tietoja ei ole käytetty mihinkään muuhun kuin TFTP, eikö pitäisi silloin keskeyttää tämä sopimus? Kiitos. Seuraavaksi Sosa Wagner. Presidenta, una Puhemies, se tässä keskustelussa nousee esille, jota tänään käymme, se, että uutiset, jotka koskevat Yhdysvaltain kansallisen turvallisen viranomaisen viraston toimia ja sitä, että on mahdollisesti rikottu massiivisesti perusoikeuksia. Komissio minusta, niin sen täytyy koota tiedot, jotta se voisi selkeästi ottaa kantaa asiaan. Samaan aikaan kuitenkin pitäisi ottaa käyttöön myöskin kaikki sellaiset toimintat, jotka ovat asianmukaisia, jotta voidaan puolustaa perusoikeuksia, jotka Euroopan kansalaisilla on. Mutta ennen kaikkea tämä episodi voi palvella sitä, että kiireellisesti uudistetaan säädöksiä, jotka koskevat tietosuojaa ja myöskin yksityisyyttä, joka koskee yksityishenkilöiden välistä tiedonvaihtoa. Tarvitaan säädöstä, joka koskaisi koko Euroopan alueen. Tärkeää on, että jos syntyy sellainen tunne, että kansalaiset ovat vapaita, on tärkeää, että käytetään mahdollisuuksia reaalisessa suojelussa, jolla suojellaan kansalaisten varmuutta. Ja täytyy olla myöskin oikeuden ilmapiiri, eurooppalaisen oikeuden ilmapiiri, joka takaa meidän yksityiselämämme. Vapauden ilma Euroopan unionin unionissa ajatellen niitä tuulia, jotka ovat lähtöisin synkistä voimista. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi Weinholzer. Ich fasse Diskussion noch einmal zusammen. puhemies, vedän tämän keskustelun vielä kerran yhteen. SWIFT eh, tar- mahdollistaa sen, että Yhdysvaltain viranomaiset voivat eh, tutkia eh, tilien liittävät tapahtumia silloin, kun henkilöstö, jota epäillään, ja tämä perustuu niihin tiukkoihin määräyksiin, jotka koskevat tietosuojaa ja yksityisen suojaa. Tämä mm, mahdollistaa täyden valvonnan, joka koskee eh, transaktioita, joita tätä mahdollisuutta, joka mm, tiedon, tiedon, tiedon keräämiseen, tämä ei suinkaan voi liittyä tähän Euroopan unionin mahdollisuus suoristella, suori, suos, suojata etuja. On tässä kysymys on pelkästään kirjeiden kirjoittamista ja vastaanoton saamista. Kysymys on siitä, että tutkitaan faktat. Ja niin kauan kuin tätä ei ole tehty, kun ei ole selkeästi saatu varmuutta siihen, että yksityisyyttä on suojattu, minun mielestäni ei pitäisi enää välittää mitään tietoja Yhdysvalloille. SWIFT-ohjelma tästä syystä olisi keskeytettävä toistaiseksi. Eurooppalaiset kansalaisoikeudet eivät saa tulla uhratuksi suhteille Yhdysvaltain kanssa niin tärkeät kuin ne ovatkin. Meidän pitää olla keskeistä, että suojelemme perusoikeuksia ja siksi emme saa jatkaa nykyisen malliin, emmekä saa toimia niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Nimittäin se merkitsisi suostumusta sille, mitä tähän mennessä on tehty, ja avointa valtakirjaa järjestämiselle Euroopan tietonsuojastandardien rikkomiselle. Se ei voi eikä saa olla meidän etujemme mukaista. On aika lähettää selkeä viesti niin viesti, joka ymmärretään Atlantin toisella puolella. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Konferaation ensimmäinen puhuja. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, tämä aihe on todella arka luontoinen. Ehkä pitäisi jättää poliittiset argumentit sivuun. Olemme mahdollisen vakoiluskandaalin silmässä. Nyt on tutkittava, onko tällainen ongelma todellinen. Ja tarvitaan tiettyjä varotoimenpiteitä. Jos on epäilys, niin silloin tämä sopimus, josta keskustelemme, jäädytetään. Jos todella käy ilmi, että näin arkaluontoisia oikeuksia, ihmisoikeuksia on rikottu, niin silloin täytyy todella katsoa, mitä sopimukselle tehdään mutta todella, jos havaitaan, että rikkomus on tapahtunut, silloin on vetäydyttävä sopimuksesta. Kiitos seuraavaksi Engström. Thank you, Madam Speaker. Madam... Kiitos äh, puhemies, äh, komission jäsen. Maailma on suorastaan järkyttynyt äh, Snowdenin paljastuksista. Nyt tiedämme, että NSA harjoittaa teollista pakoilua ja myöskin poliittista pakoilua jonka kohteena ovat poliittiset johtajat ja heidän kokouksensa. Lisäksi kuuntelevat vaikka tavallisia kansalaisia kaikkialla Euroopassa. Eli tämä nyt riitä siihen, että komissio päättää lakkauttaa tämän sopimuksen täytäntöönpanon siksi, kun kunnollinen tutkimus on tehty, niin mitä tässä vielä tarvitaan? Minä vain kysyn. Mr. Engström, kollega Paska. Kiitos, Roksi Paska. Ďakujem za slovo, vážená pani predstavujúca, vážená pani komisárka. Súhlasím. Kiitoksia paljon, rouva komission jäsen. Olen kollegoiden kanssa täysin samaa mieltä. Meidän neuvottelumme ja ehdotuksemme, jotka liittyvät saan toimiin, ei pitäisi perustua hysteriaan. Meidän pitää vaipua hysteriaan, vaan pitää perustaa keskustelta päätökset ja tosiasioihin. Meidän täytyy tukeutua tässä kaikessa tosiasioihin. Silloin kun havaitaan, että unionin oikeuksia on loukattu tai lakia on rikottu. Valtiosihteeri Cowenin lausumat eivät voi korvata kunnoista tutkimusta. Siksi meidän täytyy varmistaa, että Europol astuu kuvaan mukaan ja tutkii, mitä todellisuudessa on tapahtunut. Sen täytyy tutkia kaikki jäsenhaarat ja sitten meidän täytyy ilmoittaa tutkimuksen tuloksista amerikkalaiselle vastapuolelle. Meidän ei pidä sallia tällaista toimintaa Euroopan tasolla. Euroopan kansalaiset ja varsinkin nuoret ovat yhä paremmin koulutettuja ja he tietävät tasan tarkkaan, missä velvollisuudet, mitä velvollisuus kenelläkin on. Ja mielestä, minun mielestä tässä juuri ongelma on. Kiitos ja lopuksi Stojanov. Kiitoksia, rouva puhemies. Kun otetaan huomioon, miten äärimmäisen vakavasta asiasta on kyse, täytyy tietää, mitä tapahtuu Euroopassa, mutta täytyy muistaa myöskin, mitä toisella puolella Atlantia tapahtuu. Siellä on suorastaan Gestapoon verrattavissa oleva vakoilukoneisto, joka valvoo kaikkea, mitä kansalaiset tekevät. Amerikkalaiset ovat itse valinneet demokraattisesti hallituksensa, he ovat itse tämän ansainneet, mutta mikäli tämä toiminta kohdistuu Euroopan kansalaisiin, tilon, tämä ei ole sallittavaa. Tämä on totalitarismia. Tässä on hyvin paljon turvallisuusvaatimuksia, hyvin paljon toimia, tukahduttavia toimia, mutta hyvin vähän demokratiaa. Meidän täytyy ottaa asia vakavasti. Minä haluan tässä enemmän turvallisuutta, tai vähemmän turvallisuutta ja enemmän vapautta. Floor is yours. Kiitos. Seuraavaksi komission jäsen Malmström. The TFTP agreement is... Kiitos. TFTP-sopimus on kansainvälinen neuvottelevamme neuvottelemamme sopimus. Jotkut teistä äänestitte tätä vastaan. Teillä on, oli tähän täysi oikeus. Jotkut äänestitte kyllä puolesta, mutta hieman vastahakoisesti äänestitte kuitenkin laajalla enemmistöllä sopimuksen puolesta parlamentissa, ja kun tästä neuvoteltiin, meillä oli selkeä näkemys tietosuojasta, soveltamisalasta ja siitä, kuka tiedot saisi käyttöönsä. Tehtiin ehdotuksia sopimuksen parantamiseksi ja samoin kysyin kysy teiltä, kuinka, kuinka hyödyllinen tämä sopimus on, tulokset on, mutta pidän nämä vielä salassa, koska tilanne on mikä on. Tästä hyödyllisyydestä on selkeä näyttää siitä, että sopimus on auttanut Yhdys, Yhdysvaltoja, mutta myös meitä jäljittämään terrorismin rahoitusta, ja se on ollut hyödyllinen myös tietyissä tutkimuksissa. Ja varmasti olette yhtä mieltä, että vaikka ette pitäisi tästä sopimuksesta, emme voi keskeyttää sitä pelkästään tiedotusvälineiden syytösten takia. Komissio on kuitenkin lähtenyt kysymään hyvin tiukkoja kysymyksiä yhdysvaltalaisilta. Olemme kirjoittaneet kirjeitä, olemme puhuneet puhu, puhelimitse asiasta. Henkilökohtaisesti keskustelimme Cohenin kanssa tästä hyvin pitkään maanantaina. Joitakin kysymyksiä on edelleen esitettävä. Libe-valiokunnasta varmasti lähtee valtuuskunta Washingtoniin. Voitte siellä esittää itse kysymyksiä parin päivän kuluttua ja saada selvennystä tilanteeseen. On osoitettu, että sopimusta ei ole rikottu, että NSAlla ei ole suoraa pääsyä Euroopan SWIFT-tietokantaan. Olen pyytänyt tätä vastausta myös kirjallisesti. Ja olemme keskustelleet myös tästä toisesta SWIFT muodosta, josta kirjassa puhutaan. Tästä keskustellaan vielä yksityiskohtaisesti. Rahoituslaitokset käyttävät maailmanlaajuisesti SWIFTin toista muotoa. Tästä puhutaan myös sopimuksen johdanto-osassa. Esimerkiksi SWIFT-muoto äh, kolmannesta maasta. He voivat äh, antaa tietoja lainvalvontatarkoituksen. Tämä ei riko sopimusta. On ymmärrettävä täysin tarkkaan, miten tämä toimii. Ja nämä toimenpiteet eivät ole ristiriitaisia sopimuksen suhteen. Sitten jotkut viittasivat käsikirjaan, siitäkin olen kysynyt, ja tästäkin on puhuttu tiedotusvälineissä. Vastauksena tähän valtiosihteeri Cohen sanoi, että NSAn viran, virkailijat saavat tästä koulutusta, miten viestejä tulkitaan, mutta NSA-virkailijat eivät saa mitään laitonta pääsyä TFTP-tietokantaan. Tämä on tilanne tällä hetkellä. Odotamme vielä lisäselvennyksiä myös kirjallisesti ja meillä on myös, myös laajempaa eri työryhmissä tapahtuvaa työtä ja täällä tapahtuvaa työtä komissiossa sisäasian pääosastossa muun muassa, ja Liettuan puheenjohtajavaltiolla on oma tietosuojatyöryhmänsä, joka tutkii näitä väitettyjä vakoilutoimia Euroopan kansalaisten osalta. Me todella suhtaudumme tähän vakavasti ja katsomme, miten kansalaisten suojaa voidaan parantaa. Ja katsomme hyvin tarkkaan sitä, mitä Obama on sanonut. Tämä ei saa mennä liian pitkälle ja hän pyrkii saamaan kongressin tuen sille, että saadaan selkeämmät säännöt sille, mitä NSA voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Nyt olemme vaiheessa, jossa Yhdysvaltain viranomaiset eivät ole antaneet mitään todisteita siitä, että sopimusta olisi loukattu ja siksi en kannata sopimuksen keskeyttämistä tältä erää. Kiitoksia komission jäsen Malmström. Infeld nyt ette voi enää esittää kysymystä. Keskustelu päättyy. Päätöslauselmasta äänestetään seuraavalla istuntojaksolla.